Bien, je vous invite à gagner. No niin, pyydän teitä istoutumaan. Et j'ouvre notre séance de Aloitamme budjettivaliokunnan kokouksen. S'il n'y a pas d'objection, ei vastusteta, niin Pidän edistyslistaa hyväksyttynä. Hyvät kollegat, tiedän, että moni valiokunnan jäsenistä ei ole päässyt paikalle. Ja koska Saaventemin Brysselin lentokenttä on vasta aloittanut uudelleen lennot niin tämä muistuttaa meitä 22. päivän tragediasta, terroristi-iskusta, joka kohdistui sekä Sävettemiin että aivan lähellämme metroasemalle, joka on komissiota lähellä. Euroopan unionin sydämeen on isketty ja varsinkin Belgian kuningaskuntaan. Minusta meidän täytyy kyetä elämään terroriuhkan alaisuudessa. Ja olen sitä mieltä, että meidän täytyy hoitaa mahdollisimman hyvin yhteistyö tiedustelupalvelun ja poliisin välillä, kuten myöskin huolehtia järjestelmällisestä tietojen vaihdosta, jotta voidaan paremmin ennaltaehkäistä tulevia uhkia. Lisäksi muistamme uhreja, joita oli niin lukuisia. 35 kuollutta, 300 loukkaantunutta joista osa joutuu loppuelämänsä kantamaan tämän aggression, barbaarisen toiminnan merkkejä. Pyydän teitä kaikkia osallistumaan minuutin hiljaisen hetkeen ja miettimään uhreja, kuten heidän läheisiäänkin. Je vous remercie. Je veux vous rendre compte des décisions. Kerron teille juuri tehdyistä koordinaattoreiden päätöksistä. Ensinnäkin sopimus lausunnon esittämisestä omaloitteisen mietintöön European Deference aloite anteeksi, European Defense-aloite ja Gonzales Pons EPP-ryhmästä. Lisäksi sovimme Jans Geirin ehdotuksesta. Hän on pysyvä esittelijämme virastoissa. Tavoitteena on tehdä tutkimus niistä kustannuksista, joita virastojen puute aiheuttaa. Eli mitä jäsenvaltioille maksaisi ja Euroopan unionillekin se, että tietyt virastot eivät toimisi Euroopan unionissa. Ja tämän lisänä myöskin ehkä porta myös sitä, mahdollistavat jot, mahdollistavatko jotkut virastot sen, että äh, Euroopan jäsenvaltiot voivat tehdä säästöjä. Nyt annan puheenvuoron Jose Manuel Fernandesille, joka on meidän pysyväesittelijämme talousarviossa vuodelle 2016. Kysymys on ensimmäisestä talousarvioesityksestä tänä vuonna. President, eh, este Kiitos puheenjohtaja. Tämä lisätalousarvio pyrkii vastaamaan hätätilanteen vaatimuksiin Euroopan unionissa. kaksi kohta 1 sopimuksessa on tässä oikeusperustana ja se edellyttää Euroopan parlamentin osallistumista tähän menettelyyn. Tämä on siis oikeusperusta. Kyseessä on ensimmäinen lisätalousarvio vuodelle 2016. Euroopan unionissa meillä olisi pitänyt olla käytössämme jo sellainen väline, joka mahdollistaa ongelmatilanteisiin reagoimisen, erityisesti silloin kun kyseessä ovat humanitaariset tarpeet, jotka syntyvät rajojemme sisäpuolella. meillä on mekanismi, jolla voimme toimia unionin ulkopuolella humanitaarisessa kriisissä, mutta tarvitsemme välineen, jonka pohjalta voimme toimia unionin rajojen sisäpuolella. Tämän ei tulisi myöskään välineenä olla tilapäinen, vaan sen tulisi olla käytössämme jatkuvasti niin, että sitä voitaisiin käyttää aina silloin, kun tarve syntyy. Meillähän on solidarisuusväline, jota voidaan käyttää vain luonnonkatastrofitilanteessa. Eli tulisi olla sellainen väline, jota voidaan käyttää aina silloin, kun unionin solidaarisuus on tarpeen, silloin kun sitä tarvitaan, kun on välttämätöntä toimia käytännön asioissa. Tässä tilanteessa komissio on lisätalousarviossaan ehdottanut että otsakkeessa kolme järjestellään asioita uudemman kerran. Maksujen osalta ensinnäkin. Ja vuonna 2016 300 miljoonaa euroa olisi tähän tavoitteeseen käytössä. Eli äh, vastaamme haasteeseen Euroopan unionin sisällä ja 200 miljoonaa vuonna 2017 ja 200 miljoonaa vuonna 2018, eli kaiken kaikkiaan 700 miljoonaa. Kyseessä ennen kaikkea tässä on pakolaiskriisi. Nyt komissio kuitenkin toimii reaktiivisesti eikä niinkään aloitteellisesti tai aktiivisesti. Ennen kuin saimme tämän vuoden ensimmäisen lisätalousarvion, havaitsimme, että terrorismin vastaisia keskuksia ja Europolia on vahvistettava tässä tilanteessa ja tämä vaatii sekä maksu- että sitoumusmäärärahoja, jotka tulisi siis uudelleen järjestellä, jotta sisäinen turvallisuus voidaan taata luonnollisesti, kun otamme huomioon hätätilanteen, niin me hyväksymme tämän lisätalousarvion, mutta haluamme kyllä esittää kommenttejamme komissiolle. Parlamentin tulisi olla mukana tässä menettelyssä. Meillä on olemassa budjetti. Kehys sen tulisi toimia pysyvästi, säännönmukaisesti, niin että myös parlamentti huomioidaan tässä menettelyssä. kun otamme huomioon tarpeet, niin me tarvitsisimme täsmävälineen, jota voitaisiin käyttää, joka voitaisiin mobilisoida monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa aina silloin, kun se osoittautuu tarpeelliseksi ja välttämättömäksi. Ja tulisi olla riittävä marginaalia, jotta marginaalia voitaisiin hyödyntää niin, että marginaalista otetaan sitten riittävä määrä. Nyt on puhuttu 200 miljoonasta tässä yhteydessä. On hyvin tärkeää toimia kiireellisesti, mutta yhtä lailla tärkeää on toimia jo varhaisessa vaiheessa. Tarvitsemme tämän takia välineen, jonka avulla voimme reagoida humanitaariseen kriisitilanteeseen unionin sisällä. Toivottavasti kriisit eivät kestä esimerkiksi kolmen vuoden kautta, vaan aina silloin kun tarve ilmenee, niin toivottavasti meillä on väline, eh, jonka kautta voimme osoittaa solidaarisuutta käytännön tasolla. Nyt me puhumme pakolaiskriisistä, joka on kriisi koko unionille. Kyse on ihmiskunnan kriisistä ja ihmisyydestä ja tämän takia kriisi on ratkaistava. Sen takia olen myös tehnyt tämän ehdotuksen. Olen toimittanut mietinnön luettavaksenne ja siinä nimenomaan tämä humanitaarinen apu tehdään nopeasti mahdolliseksi. Avis favorable du rapporteur général. Eli yleisesti myönteinen lausunto. Ja sitten edustaja Geijer seuraavana. Also zunächst Ensinnäkin haluan kiittää Jose Manuel Fernandesia, joka on esitellyt meille erinomaisen mietinnön, niin erinomaisen, että me sosiaalisesti teemme edes tee siihen tarkistuksia. Eli tämä varmasti nopeuttaa kyllä menettelyä osaltaan. Mielestäni tämä on aivan perusteltua budjetin suhteen. Me olemme varanneet kylliksi määrärahoja ja näin nämä 160 tuhatta pakolaista, joista jäsenvaltiot ovat sopineet, siis joiden jakamisesta eri jäsenvaltioiden <clears throat> ähm, alueelle on sovittu. Ja tietenkin sitten heidän siirtämisensä ähm, rahoitus on hoidettu kuntoon. Toki kaikki tiedämme, että rahoja ei tänä vuonna saada käytettyä, koska äh, näiden henkilöiden siirto lopullisiin äh, maihin ei tapahdu niin nopeasti, joten todennäköisesti tässä tulee sitten vielä siirto ensi vuodelle. Kun ajatellaan tätä keskustelua, jota kävimme, niin tuolloin kysyin oikeusperustasta. No ehkä tuo oli hiukan harhaanjohtavaa, koska komissio tuolloin sitten äh, vastasi minulle sopimuksen artikloista, joihin ehdotuksensa perusti. En minä äh, suinkaan halunnut tätä oikeusperustaa kyseenalaistaa, ei varmaan kukaan muukaan. Minä pidän välinettä äärimmäisen välttämättömänä ja tärkeänä. Ja se, että komission tulee tehdä ehdotus. Sitä en ollenkaan kiistä päinvastoin pidän sitä hyvin tervetulleena, mutta välinen tulisi mielestäni saada pohjakseen todellinen sääntö, eli direktiivi, josta myös Euroopan parlamentti on ollut mukana päättämässä. Jo, enkä minä nyt halua siis kyseenalaistaa näiden varojen vapauttamista, mutta tulen kuitenkin parlamentille omassa asiakirjassani myöhemmin talousarvion 2017 mietinnössä ehdottamaan, että tämä uusi väline saa vuoden loppuun mennessä oman direktiivinsä näin, koska on kerran sovittu tavoitteista ja toimista, joita rahoitetaan, ja ylipäätään välineen Ähm, toimivallasta, niin läpinäkyvyyden nimissä mielestäni on tärkeää, että mm, sitä määrittelee sitten aivan oma äh, lainsäädäntönsä. Ja sitten minulla olisi itse asiassa komissiolle kysymys. Mehän olemme tehneet äh, periaatepäätöksen siitä, että 160 000 pakolaista siirretään Euroopan unionin eri maihin ja käsittääkseni Turkin kanssa on nyt sovittu 72 000 pakolaisesta. Mitenkäs nämä 72 000 ja 160 000 sopivat yhteen? Siis nämä 72 000 henkilöä, joista Turkin kanssa on sovittu, ovatko he osa näitä 160 000 E, joiden, jotka on tarkoitus uudelleen sijoittaa, vai kuinka? Koska ne pakolaiset, joita sopimuksen mukaan Turkilta, ö, Turkista otetaan vastaan, tullaan siirtämään jonnekin raja alueelle ja sitten heidät jaetaan Euroopan unionin eri maihin. Eli Ovatko nämä 72 000 osa tätä 160 000 vai tulevatko vielä tuon 160 000 päälle, koska tällähän olisi budjettivaikutuksia. Tämä ei mielestäni asiakirjasta täysin tule selväksi. En tiedä, olenko yksin kysymyksineni, mutta olisin hyvin, hyvin kiitollinen, jos äh, antaisitte minulle neuvoa tässä asiassa. Kölmel. Kiitos puheenjohtaja. Olen ihan samoilla linjoilla aivan täysin samoilla linjoilla. Ensinnäkin kiitän äh, Fernandesia. Minunkin mielestäni tämä mietintö on aivan erinomainen. Se toden totta selventää äärimmäisen tärkeitä kysymyksiä, joista tietoa tarvitaan. Ja tuen muuten myös tuota Kajerin huomiota ja kysymystä. Eli sen lisäksi, että tässä nyt määrärahoja on saatava käyttöön mitä pikimmin, jotta apu saadaan perille, niin samalla Euroopan unionin tasolla on selvitettävä, että mitenkä tuo apu toteutuu. Ja Kajer, te ette ole ollenkaan yksin kysymyksinenne. Minulla on ihan sama kysymys kuin teilläkin. Meillä ei tästä asiasta varmaan kenelläkään ole oikein tietoa ja siksipä tarvitaan asiassa läpinäkyvyyttä mitä pikimmin, koska sopii? Turkin kanssa tehtävää sopimusta aletaan panna tänään. Ja minulle ei ole tullut selväksi, että minkälaisia ää, määriä pakolaisia Turkista nyt tullaan siirtämään ja minne ja milloin. Muuten voi käydä niin, että EU:ssa käynnistetään jälleen ihan turha keskustelu. Meillä tulisi olla nyt täysin yksityiskohtainen suunnitelma, joka tekee täysin selväksi, minkälaisia kustannuksia ja minkälaisia korvauksia maat saavat, minkälainen tämä jakomalli on ja luonnollisesti myös tavoitteesta tulisi sopia. Eli erittäin hyvä mietintö, mutta mutta meiltä puuttuu nyt vielä kyllä tätä täytäntöönpano tietoa. Kiitoksia. Merci, Monsieur Maragall. Kiitoksia, edustaja Maragall. Seuraavana. Kiitos, puheenjohtaja. Lisäisin ehkä vielä myös minun ryhmäni tuen Fernandesille ja aivan äh, välttämätöntähän nyt on viitata myös äh, näihin aikoihin, joita elämme näinä päivinä. Meillä on äh, hyvin suurta epävarmuutta Euroopan unionin ja Turkin välisen sopimuksen täytäntöönpanemisesta, joten asia on kyllä hyvin kiireinen, ihan konseptuaalisestikin hyvin kiireinen. Sitä täytyy kyllä nyt todella käsitellä. Ja jos ja kun sopimusta hallinnoidaan ja täytäntöön pannaan vastuullisesti, hyvin ja läpinäkyvästi, niin äh, kaksi huomiota kuitenkin. Eli en tiedä kuinka mones kerta tämä on, kun me saamme todisteen siitä, että monivuotinen rahoituskehys ei ole täysin joustavaa. Sen, siihen tulee aina liittymään uusia vaatimuksia, uusia yllättäviä tilanteita tulee eteen ja tietenkin Euroopan parlamentti on aina valmis äh, toimimaan nopeasti ja joustavasti, kun uusiin tilanteisiin tulee vastata. Sitten äh, tietenkin huolen aihe liittyen äh, turvapaikkavirastoon. Nyt on puhuttu hyvin paljon näiden henkilöiden äh, palautuksista ja äh, sisäisistä siirroista. Ja nyt tietenkin tarvitaan tietoa ennen kuin voi tehdä uusia päätöksiä asiaan liittyen. Sitten tietenkin äh, myös humanitaarisen puolen on seurattava tilanteen kehittymistä äärimmäisen tiiviisti Äh, niin, että asia hoidetaan mahdollisimman humaanisti. Kiitos. Edustaja Depre. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Voin yhtyä kollegoiden onnitteluihin Jose Manuel Fernandesille. Hän on toimittanut meille laadukkaan erinomaisen mietinnön. Kaikessa mielessä se on erinomainen, erityisesti kun otamme huomioon, että tässä vaiheessa tämä täytyy käsitellä. Haluaisin korostaa seikkaa, joka ei tietenkään ole budjetin näkökulmasta tärkein, mutta joka on tärkeä nykykontekstissa. Lisää varat, joita nyt pyydetään Europolille ja erityisesti terrorismin vastaiselle keskukselle, joka on vuoden alusta käynnistynyt. Viittasitte puheenjohtaja Tragisin tapahtumiin Brysselissä. Ja tämä osoittaa, kuinka tärkeää on vahvistaa tiedonvaihtoa ja yhteisiä toimia kaikkien jäsenvaltioiden kesken. Pahoittelen sitä, että Europolin varoja on otettu sisäisen turvallisuuden rahastosta ja ei tässä kyllä vahvisteta varoja. Se on vain rahan siirtoa paikasta toiseen. Puheenjohtaja, haluan kiittää teitä ja kaikkia niitä kollegoita, jotka ovat osoittaneet solidaarisuuttaan Belgialle valitettavasti tämä tragedia ei koske pelkästään belgialaisia, vaan 35 kuolon uhrissa oli 17 belgialaista ja 15 muiden kansallisuuksien edustajaa. Ja samoin sama suhdeluku vallitsee myös haavoittuneiden osalta. Näemme haavoittuneissa ja surmansa saaneissa äh, eurooppalaisen ja kansainvälisen ulottuvuuden. Kun ajattelemme nyt tätä hätärahastoa, niin tulisi tavoite määritellä hyvin selkeästi, koska nyt vielä kaikki ei ole aivan selvää. Ensinnäkin tämä uudelleen sijoittaminen, resettlement, täytyy olla budjetti varat eh, rahaston käytössä. Ei saa syntyä väärinkäsitystä siitä, mitkä ovat tarkoitusperät tässä rahastossa. Nyt kuitenkin kyse on kiireellisestä tilanteesta, hätätilanteesta. 50 000 ihmistä on jumissa Kreikassa ja he eivät palaa Turkkiin, koska he tulivat jo ennen 20. maaliskuuta määräaikaa. Eikä kukaan ole kiirehtinyt heitä ottamaan vastaan. Tämä tilanne on dramaattinen ja häpeällinen. Ihmiset ovat jumissa Kreikan maaperällä sellaisissa olosuhteissa, jotka ovat järkyttävät. Tämä nyt on pienin mahdollinen solidaarisuuden ele Kreikan suuntaan, että rahoituksen kautta autamme heitä vastaamaan tähän tilanteeseen. Ei tämä vielä ratkaise yhtään mitään. No sitten sananen niistä pyynnöistä, joita Libe-valiokunnan jäsenet ovat esittäneet kollega kysyi, aiommeko vaatia täsmällistä tietoa siitä, kuinka moni kotiutetaan Turkkiin tai kuinka moni tulee sieltä Turkista. Emme, emme osaa tällaista tehdä, emme emme pysty tällaista tekemään. Mitä tässä oikein on ajateltu, että voitaisiin ö, ikään kuin ehkäistä mahdollisimman monen tulo Turkista Kreikkaan? Ne, jotka ovat tulleet 23. Eh, jälkeen niin Kreikkaan, niin heidät mm, järjestelmän mukaan palautettaisiin Turkkiin. Tässä on mukana myös sellaisia pakolaiskandidaatteja, jotka ovat tulleet nimenomaan Turkin kautta. No entäpä sitten Turkista tulijat Kreikan suuntaan? Kaikkihan riippuu tästä sopimuksesta yhden suhde yhteen. Mitä enemmän pakolaiskandidaatteja tulee, laittomasti Kreikan alueelle ja heidät sitten palautetaan Turkkiin, niin tämän suhdeluvun yksi suhde yhteen mukaisesti tulee tietty määrä pakolaisia, jotka jo nyt ovat Turkin alueella. Ei voida sanoa äh, ehdottoman luotettavasti, kuinka monta ihmistä sieltä tulisi. Ei ole mahdollista sanoa, kuinka paljon ihmisiä sieltä tulisi. Turkissa esimerkiksi me henkilöt lähetetään Turkista, heidät rekisteröidään Kreikassa ja sitten me palataan takaisin Turkkiin. Mutta muut. Turvapaikanhakuprosessi rekisteröidään Kreikassa. Niin, että on turkkilaisia yhdysupseereja paikalla. Olettaisin, että Euroopan unionin jäsenvaltiot ottavat riittävästi käyttöön asiantuntijoita Kreikassa, jotta nämä rekisteröinnit voidaan siellä tehdä. Toistaiseksi tämä on sujunut varsin huonosti. Tiettyjä ehdokkaita on tullut Kreikan maaperälle ja he eivät halua rekisteröityä, koska tietävät, että heidät palautetaan Turkkiin. He haluavat toimia niin, että ovat sitten virran mukana, niiden mukana, jotka tulivat jo ennen 20. maaliskuuta – ja kohtaavat, äh, suuntaavat kohti Makedonian rajaa. Toistaiseksi järjestelmä toimii varsin huonosti, koska tämä ei nyt vielä toimi täydellä äh, teholla tämä järjestelmä. Äh, toisaalta on maahantulijoita, sitten pakolaisia. Siellä on ollut afgaanien, syyrialaisten ja pakistanilaisten kesken riitoja, yhteentörmäyksiä. Jos ei anneta Frontexin käyttöön henkilökuntaa, jota nyt pyydetään ensinnäkin rekisteröimään ja toisaalta toteuttamaan näitä vastaanotto- ja palautusoperaatioita, niin tilanne kyllä heikentyy. Tässä on todella kiireellistä nyt toimia. Kiitoksia. Edustaja Kolmel halusi lyhyesti käyttää vielä puheenvuoron vai? Kiitos puheenjohtaja. Lyhyesti. Parahin kollega Depre, ehkä en nyt ilmaissut itseäni ihan eh, ilmiselvästi, kun pyysin yksityiskohtaisia tietoja. En tietenkään tarkoittanut eh, ennusteita esimerkiksi loppuvuoden eh, tarkkojen tietojen suhteen. Eihän tämä ole mahdollista, mutta teidänkin puheenvuoronne kyllä mielestäni tekee selväksi, että me tarvitsemme yksityiskohtaisempaa tietoa sekä läpinäkyvyyttä. Eihän voi olla niin, että että koska pidämme asiaa hankalana ja vaikeana, jätämme ähm, sopimatta siitä, mihinkä nämä ihmiset äh, Turkista Euroopan unioniin siirretään, mihinkä maahan ja kuinka moni heistä. Täytyyhän se nyt hyvän aika selvittää. Kiitos. Bien. Monsieur Omarji, je crois. Ja sitten vielä Omar jo pyytää Kiitoksia puheenjohtaja haluan minäkin vuorollani, kuten kollegat tässä onnitella esittelijä aivan erinomaisesta mietinnöstä. Siitä huolimatta haluaisin kuitenkin esittää muutaman kommentin. Ensinnäkin haluaisin myös ilmaista täytäntöpanoon liittyvän suuren skeptisismimme. Ensinnäkin, sitä on täällä korostettukin usein sen olemme sitä mieltä, että Kreikka ei ole saanut osakseen riittävästi solidaarisuutta eikä budjettitukea Euroopan unionilta. Ja nyt vihdoin sitten ollaan ilahtunutta siitä, että hätäpuratkaisuja löydetään. Kuitenkin olen sitä mieltä, että Euroopan unioni tänä päivänä löytää pieniä ja e, epämoraalisia järjestelyjä, kun se pyrkii vastaamaan tähän merkittävään haasteeseen. Ja mekin täällä olemme nämä pikkujärjestelyt hyväksyneet, jotka eivät ole siis oikeasuhtaisia sen suhteen, minkälainen haaste meillä on edessämme. tuki kollega Fernandesille tästä hyvästä mietinnöstä ei millään tavalla kuitenkaan vastaa sitä suhtautumista, joka koskee tätä epämoraalista tilannetta, joka maahanmuuttajamarkkinoilla tänä päivänä vallitsee. Ja puheenjohtaja seuraavana, nyt annan komissiolle puheenvuoron, sitten se voi vastata näihin kysymyksiin. Merci, merci beaucoup, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös siitä, että kunnioititte minuutin hiljaisen hetken. Se osoittaa meidän suhtautumistamme ja sitä, että kaikki jaamme tämän tuskan, aivan niin kuin edustaja Depre totesi, iskut kohdistuivat meihin kaikkiin samalla tavalla kuin myös Belgiaan. Haluan kiittää siitä, että saan nyt puheenvuoron. Halusin vastata joihinkin esitettyihin kysymyksiin tässä keskustelussa. Ennen vastaamista haluan kuitenkin kiittää parlamenttia parlamentin ilmaisemasta tuesta tänään tätä aloitetta kohtaan, kiireellisyyttä kohtaan, kun ajattelemme avun tarvetta, jota pakolaiset tarvitsevat. He ovat nyt ajautuneet Kreikkaan pääasiassa ja voivat hyötyä EU-budjetin pikaisesta mobilisoinnista. Ensinnäkin, minne nämä ihmiset menevät? Edustajat äh, esittivät kysymyksen useampaan kertaan. Mitä tapahtuu tälle yhden suhteelle yhteen säännölle? Eli mistä pakolaiset Euroopan, mihin Euroopan unionissa nämä ihmiset menevät? Lähtökohta ja määräpää, määränpää riippuu niistä paikoista, joista jäsenvaltiot ovat sopineet. 22. Eh, päivä kesäkuuta jäsenvaltiot tekivät sopimuksen siitä, mihin nämä henkilöt uudelleen sijoitettaisiin. 18 000 henkilöä siis lähetetään jäsenvaltioihin niiden sitoumusten mukaisesti, joita jäsenvaltiot ovat tehneet pakolaisten vastaanottamisesta. Toiseksi komissio on tehnyt tähän päätökseen tarkistuksen, jolla mahdollistettaisiin 54 000 lisäpakolaisen sijoittamisen vapaaehtoisuuden pohjalta. Tässä vaiheessa emme voi vielä puhua yksityiskohtaisesti siitä, mihin he menisivät. Komissio on ehdottanut tätä laajennusta, josta päätetään yksityiskohtaisesti ensimmäisen vaiheen jälkeen. Kyse on vapaaehtoisesta äh, siirtojärjestelmästä, joka sitten aktivoidaan. Tämä ensimmäisestä aiheesta. Ja toinen kysymys liittyy siihen, mistä rahat tulevat. Haluaisin tehdä meidän lähestymistapamme selväksi. Ensinnäkin AMIF. Kyse ei ole siitä, ettemmekö olisi antaneet ennen tämän välineen luomista kirjallista hätäapua. Niin kuin hyvin tiedätte, alkuvuoden ja jo viime vuoden aikana käytimme varoja, jotka hyvin pienessä määrin oli tarkoitettu hätäavuksi ja käytimme mahdollisimman paljon tätä apua nimenomaan hätäapu mielessä. Kyse ei ole niin sanotusta humanitaarisesta avusta. Se sitä ei käytetä esimerkiksi lääkkeiden, elintarvikkeiden, puhdistusaineiden hankintaan, vaan sitä on tarkoitettu käytettäväksi esimerkiksi kuljetuksiin, liikenteeseen ja niin edelleen. Mutta mahdollisimman nopeasti olemme aktivoineet tämän hätärahaston. Hyvin suuri osa varoista on mennyt jäsenvaltioille, muiden muassa Kreikalle. Parlamentti on todennut, että apua ei olisi annettu Kreikalle, mutta suuri osa avusta, 180 miljoonaa on vuosina 2015-2016 kyllä annettu Kreikalle. Tämä hätäapu on annettu mahdollisimman paljon AMIFin kautta. Tässä vaiheessa vuotta katsomme, että meidän tulisi luoda tällainen humanitaarisen avun väline – 100 miljoonaa voidaan välittömästi siirtää. Sitähän ei lähikuukausina suunnitelmien mukaisesti käytettäisi. Meillä on budjettirakenne, joka mahdollistaa hyvin nopeat siirrot eri rahastojen kesken, jos tarve niin vaatii. Ja totta kai komissio sitten tekee ehdotuksen budjettiviranomaiselle, jos lisäyksiä tarvitaan budjettiin. Me katsoimme, että näin varsin varhaisessa vaiheessa tätä vuotta ei olisi järkevää myöntää lisärahoitusta ennen kuin saamme selkeän käsityksen siitä, minkälaista rahoitusta kukin rahasto tarvitsee. En tiedä, kuvailivatko edustajat Depré ja Maragall tätä jo, mutta tämä on tilapäistä mobilisointia siinä mielessä, että Tarkoitus on toimia välittömästi, jotta aikaa ja rahaa ei haaskata silloin, kun kyse on maahanmuutosta ja turvallisuudesta. Nämä taisivat olla ne pääkysymykset. Jäikö jotakin vastaamatta? Kiitoksia. Merci, madame, pour ces... Kiitoksia näistä tarkennuksista. Meillä on varmasti tilaisuus palata näihin kysymyksiin. Ja se varmaan myöskin osoittaa, miten nopeasti kykenemme päätöksiä tekemään. Sehän on tässä oleellista. Meidän täytyy kyetä vastaamaan kriisitilanteisiin nopeasti. Eurooppa ei ole mikään alus, joka etenee vain Tyynellä merellä. Ja minäkin haluan omalta osaltani kiittää esittelijää. Näin 11.4. viikon kuluttua otamme asiaa kantaa ja täysistunnossa Asia käsitellään 13.4. Ja näin puhutaan sitten seuraavaksi raja- ja rannikkovartiojärjestelmästä. Gardia Zavalla on tässä esittelijänä, mutta hänelläkin on ollut näitä paikallisaapumisvaikeuksia, joten edustaja Geijer esittelee tämän. Schön. Kiitos puheenjohtaja. Sisällön suhteen aihe liittyy asiaan, josta juuri puhuimme, nimittäin siihen, miten Frontexista tulee ähm, taho, joka voi kantaa entistä suuremman vastuun EUn ulkorajojen valvonnasta ähm, mitä tulee sisältöasioihin, eli pakolaisten kohteluun ja vastaavaan luonnollisesti vastuussa on libevaliokunta kollegaamme, mutta me olemme Kardia Savalin kollegani toimesta valmistelleet lausunnon live-valiokunnalle ja 25-26. huhtikuuta budjettivaliokunnan kokouksessa on tarkoitus äh, päättää tästä lausunnosta määräaikatarkistusten jättämisellä, muuten on huomenna kello 18. Kyse ei nyt ole siitä, että Frontexista tulee eurooppalainen rajavalvontaviranomainen, joka vie toimivallan kansallisilta viranomaisilta. Ei, vaan äh, Frontexin tulee saada entistä parempi mahdollisuus koordinoida toimia ulkorajoilla ja antaa jäsenvaltioille tukea ulkorajoilla niissä tapauksissa, että äh, Euroopan unionin ulkorajaan kohdistuu kova paine tai merkittäviä haasteita. Tätä varten on tarkoitus äh, kerätä yhteen äh, kansallisten viranomaisten äh, tiimejä, joita Frontex koordinoi, ja myös todella sellaisia tiimejä, jotka voidaan äh, kutsua koolle mm, hyvin nopeasti. Kyse on myös materiaalista, käsittääkseni kai ajoneuvoista, helikoptereista, laivoista, lentokoneista tarvittaessa. Eli kyse on siis siitä, että Frontexia kasvatetaan ja tällä on luonnollisesti lukuisia budjettivaikutuksia. Eli edustaja Gardia Sabal on ehdottanut 11 tarkistusta komission alkuperäiseen ehdotukseen ja nämä hänen tarkistuksensa liittyvät nyt ennen kaikkea juuri tuohon rahoitukseen. Esimerkiksi nämä yhteyshenkilöt jäsenvaltioissa, heidän tulisi toimia puitteissa, jotka Euroopan unionilla jo on, esimerkiksi Euroopan unionin edustustot. Kyllä edustustosta varmaan löytyy työhuone myös Frontex-yhteyshenkilölle. Ja Tällä hetkellä Frontexillahan ei Varsovassa edelleenkään ole sopimusta isäntämaan kanssa viraston toimipaikasta. Tämä asia on kyllä hoidettava tässä toden totta, ihan suorastaan halveksitaan eurooppalaista toimielintä. Ja tämä aiheuttaa myös äärimmäisen suuria käytännön ongelmia Frontexin virkamiehille. Ajatellen vaikkapa heidän lastensa koulunkäyntiä, joka näin on tehty mahdottomaksi. Ja näin on vaikea saada Frontexin, Frontex-virastolle halukkaita virkamiehiä siirtymään sinne Varsovaan, joten nyt Puolan hallitukselle on todella tehtävä selväksi, että tämä tilanne on kestämätön ja kyllä meidän budjettivaliokunnan jäseninä aivan varmasti tulee myös asian puuttua. Sitten todellakin Frontexin johto, mm, Frontexin tuleva johtaja tulee tietenkin olemaan myös poliittisen keskustelun keskiössä, koska pääjohtajan operatiivinen vastuu tulee kasvamaan. Jatkossa hän ei tule toimimaan niin kuin esimerkiksi kemikaaliviraston johtaja vain tavalla, joka huolehtii ikään kuin sitä, että homma pyörii. Ei, vaan kyse on todellisesta myös virkamiesten valvonnasta, jotta esimerkiksi virkamiehet eivät millään tavalla riko pakolaisten oikeuksia. Ja näin Frontexin pääjohtajalla tulee olemaan rooli, joka mm, saattaa myös liittyä vaikkapa kurinpitotoimien langettamiseen virkamiehiä ajatellen, jos he väärinkäytöksiin syyllistyvät, joten tässä todella on äärimmäisen tärkeää huolehtia siitä, että kriteerit todella täyttyvät ja että kyse ei ole puhtaasti politiikasta. Kaikki tiedämme, minkälaisia ehdokkaita meidänkin kuulemisiimme joskus lähetetään, kun näitä nimitysprosesseja täällä läpikäydään. Sitten vielä Guardia vaan ehdottaa useampia budjettikohtia, jotka kukin huolehtivat yksittäin Frontexin eri tehtävistä ja toimista niin, että me esimerkiksi voimme läpinäkyvyyden nimissä tarkasti nähdä, kuinka paljon määrärahoja Frontexin eri toimia varten varataan. Kiitos. Merci pour, cette présentation. Kiitoksia tästä Katja Valinilta valmistelun mietinnön esittelystä. Kuka haluaa ottaa siihen kantaa? Edustaja Dupré. Euh, oui, monsieur président, je voudrais... Puheenjohtaja. Haluan ensin kiittää kollega Kajeria kovasta vastuusta, joka hänellä oli. Hän esitteli äh, asiakirjan, jossa on 82 artiklaa. Eihän se ole aivan olematon määrä näin strategisessa asiakirjassa. Kyse on koordinoinnin vahvistamisesta Euroopan ulkorajoilla. Olen katsonut Kadia Zabalin tarkistuksia ja olen samaa mieltä suurimmasta osasta, vaikkakin tarvitaan vielä lisätarkistuksia. Tässä tekstissähän on huomattavasti muutoksia ja siinä selkeytetään tiettyjä seikkoja ennen kaikkea viraston velvollisuuksien suhteen ja sen suhteen, mitä jäsenvaltiot antavat tähän lisävahvistuksiaan. Tässä selkeytetään myös vastuukysymyksiä aivan täsmällisellä tasolla, erityisesti siviilioikeudellisia vastuita. Haluaisin pohtia asiaa yleisemmällä tasolla. Nyt puhutaan eurooppalaisesta rannikkovartio- ja rajavartioviranomaisesta. Me toimimme jatkuvasti epävarmuuden tilassa silloin, kun puhumme ulkorajojen valvonnasta. Artikla 3 ja artikla 5 toteavat seuraavaan. Luen nyt artiklaa 3. Euroopan rajavaltio viranomainen ja kansalliset viranomaiset jäsenvaltioissa, jotka ovat tästä vastuussa mukaan luettuna ja niin edelleen synnytetään käsitys siitä, että meillä on eurooppalainen rannikkovartiosto, mutta eihän meillä sellaista vielä ole. Meillä on vain tällainen koko, kokooma keräilyerä ikään kuin kansallisesta rannikkovartioista. Ja sitten artikla 5. Edelleenkin puhutaan eurooppalaisesta rannikkovartiolaitoksesta joka hoitaa integroitua rajavalvontaa ja jaettua vastuuta kansallisten viranomaisten kanssa. Tällaisessa eurooppalaisessa keskustelussa minua häiritsee se, että puhutaan eurooppalaisella nimistöllä aiheesta, jossa kuitenkaan vastuu ei ole Euroopan tasolla täysin. Kun ajatellaan eurooppalaista järjestelyä ja sen mahdollisuutta toimia, niin niin jos nyt luetaan tämä teksti huolellisesti, ja kun katsotaan, minkälaisen ehdotuksen komissio on tehnyt ja miten kansalliset viranomaiset ovat epäonnistuneet, niin sitten tässä oikeastaan korvattaisiin kansallisten toimimattomien viranomaisten toimintaa Euroopan tason toiminnalla. Mutta silloin vain toimittaisiin, kun on havaittu virheitä, puutteita. Tämä pohdinta nyt ei liity pelkästään tähän ehdotukseen, vaan on yleisempikin. Eli ikään kuin annetaan Eurooppa-leima järjestelylle, joka ei kuitenkaan toimi Euroopan tasolla ja vastuu ei ole täysin, toimivalta ei ole täysin siellä. Ja tämä vain vahvistaa skeptisyyttä ihmisten parissa. Eli nyt puhutaan sitten eurooppalaista rannikkovartiosta ja, ja yhteiset rajavartijat sitten päästävät sieltä lävitse kuin seulasta ihmisiä. Tämä minua vaivaa de bonnes références pour des discours. Tämä teksti kuitenkin toimii pohjana keskustelulla. Ongelma on kuitenkin sitten keskustelun ja todellisuuden välinen ero. PNR on olemassa, mutta eihän se mikään eurooppalainen PNR ole. Niin, minä kannatan tätä järjestelyä. Sitä en kenties sanonut. 300 miljoonaa vuodessa tämä maksaa. Ja Yhdysvallat käyttää yli kolme miljardia rajavalvontaan. 30 miljardia, anteeksi, rajavalvontaan. Niin, puheenjohtaja. Pren, kommentteihin voin yhtyä. Ehkäpä voisimme kuvitella tai ajatella, että Frontexionakin päivänä olisi meille täällä kertomassa, miten toimii, miten aikoo käyttää sille varatut määrärahat ja miten aikoo huolehtia tästä ulkorajavalvonnasta. Olisiko se nyt ihan mahdotonta pyytää? Voisiko puheenjohtaja huolehtia siitä, että Frontexin vastuuhenkilöt tulisivat kertomaan meille yksityiskohtaisemmin virastostaan sen toiminnasta. Siitähän on tullut äärimmäisen keskeinen ja välttämätön virasto. Olisi kyllä erittäin toivottavaa, että saisimme, saisimme sieltä sitten heidän omana kertomanaan tätä tietoa. Niin, tilastot tässä suhteessa tietysti ulkorajoilta ovat olemassa, eikä meillä olekaan juurikaan kykyä tehdä enempää. Mutta tietysti silloin, kun mitään ei tapahdu, niin kaikki on ihan hyvin. Hallitusten ja valtioiden päämiehet tietysti puhuivat sisärajojen sulkemisesta, mutta eivät ole investoineet kuitenkaan sitten ulkorajavalvontaan. Ja Dublinin sopimus kertoo että se valtio vastaa, jonka maalle pakolainen ensimmäistä kertaa jalkansa, jalallaan astuu. Tämä on sekä tekopyhyyttä. Rajat jummitetaan ja silloin Lampedusan kautta esimerkiksi tällä hetkellä on, ja Italian kautta uusia maahanmuuttovirtoja tulossa. Mutta se on tietysti toinen kysymys. No näin päätetään Kadesavalin mietintö koskeva keskustelu, jonka edustaja Geijer esitteli. Kiitän häntä ja muistutan siitä, että tarkistukset täytyy esittää huomenna 5. huhtikuuta kello 18 mennessä ja asia hyväksytään 25. 26.4. valiokunnassa ja livestä tuleva pohjamietintö hyväksytään toukokuun aikana ja täysistuntokäsittely on sitten toukokuun jälkeen. Näin päästään äänestyksiin. Laittakaapa korttinne tuonne äänestyskoneisiin, jotta voidaan katsoa, että ne toimivat. Pour qu'on puisse faire un contrôle Donc, euh, je déclare le scrutin ouvert. Näin, äänestys on alkanut. 20 cartes ont été introduites. 20 korttia. Pour l'instant, je recense 12 votants. 12, 13 ääntä annettu. 16. 16. Neljä puuttuu. Ah, 19. Ah. 19. 21 nyt. 21 äänestäjää. Mutta vain 20 ääntä on tällä. C'est là le scrutin est clos. Äänestys on päättynyt. concerne le fonds d'ajustement à la... Ensimmäinen äänestys koskee globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa. Kysymys on Volvo Trucksista Sveitsissä. Kyseessä on Negreskun mietintö. Tarkistus kolme. Tarkistus kolme puolesta. Siinä on suullinen tarkastus esittelijältä. Vous avez pris connaissance de l'amendement oral Tunnette tämän suullisen tarkastuksen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Viisi. Ja siinä suullinen tarkastus puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty, kuusi puolesta vastaan, tyhjää, tarkistan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 13 puolta ääntä, 8 ääntä, Tuo oli siis kohta kuusi. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan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 Nimenhuutoäänestyksenä äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. 17 puolta ääntä, 4 vasta-ääntä. Hyväksytty. Ja sitten seuraavaksi äänestys kollega Novakovin mietinnöstä, joka koskee globalisaation rahastoa ja teknistä apua komission aloitteesta. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan. Tarkistetaan. Nimenhuoltoäänestyksen äänestys on alkanut. Äänestys on Päättynyt 11 puoltoääntä, 9 ääntä. Hyväksytty. Ja yksi tyhjä. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Viisi puolesta. Vastaan. tarkistetaan sähköisesti. Tarkistus 5. Äänestys alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 11 puolta ääntä, 9 vastaanta. Tarkistus 6. Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen Eli kymmenestä tarvitsee äänestää 11 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarvitsee 12 puolesta vastaan. Tarkistetaan sähköisesti. Äänestys on alkanut, äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 11 puolta ääntä, 9 vastaääntä. Yksi tyhjä. 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja 14 puolesta vastaan. Tarkastetaan 14. Äänestys on päättynyt. 11 puolta ääntä, 10 vastaanta hyväksytty. Ja koko teksti tällaisenaan muutettuna. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Teksti on hyväksytty. 16 puoltoääntä, 4 vastaääntä, 1 tyhjä. du contrôle du registre euh, des, des experts Komission asiantuntijaryhmien koostumus ja rekisterin valvonta. Edustaja Tryppel halusi lykätä tätä äänestystä. Notre rapporteur général nous propose des transferts. Je lui donne la parole. Ja sitten yleisesittelijä annan puheenvuoron. Presidente, as transferências estão relacionadas... Kiitos puheenjohtaja. Tämä siirto on, on numero kaksi. ja tar- kyse on globalisaatiorahastosta, joka tässä on juuri hyväksytty ja kyse on Ruotsissa irtisanotuista henkilöistä, autoalan ihmisistä. Ja toisessahan kyse oli teknisestä avusta. Rapporteur général. Vous savez que nous devons voter par appel. Niin, kiitoksia nimenhuutoäänestyksellä. Äänestäkö näistä siirtopyynnöistä yhdessä? Kuka ei vastusta? Ei vastusteta, joten Äänestän sähköisesti. Äänestys on päättynyt. Siirtopyynnöt hyväksytty 12 puolta ääntä 4 vastaanta. Muita kohtia päivän esityslistalla ei olekaan. Muut asiat, onko kerrottavaa? Ei kenelläkään. Kiitoksia hyvät kollegat osallistumisesta kokoukseemme. Seuraava kokous on tarkoitus pitää 11.4. Strasbourgissa päivän päätteeksi. Näin istut on päättynyt.